Good morning, colleagues. Good day to you. Niin. Huomenta kollegat. Ennen äänestystä haluaisin korostaa, että tänään on kulunut 20 vuotta ikävästä tapahtumasta 23. toukokuuta 20 vuotta sitten mafiaa vastaan taistellut tuomari Giovanni Falcone, hänen vaimonsa Francesca Morvillo ja henkivartijat Vito Schifani, Rocco Di Cillo ja Antonio Montinaro saivat surmansa Kapalcin verilöydyssä. Tänä aamuna järjestettiin Palermossa mafian uhrien muistotilaisuus, jossa läsnä olivat Italian presidentti Napolitano ja pääministeri Mario Monti. Pyytäisin te kaikkia osallistumaan tähän tapahtumaan, koska muistamme aina tuomari Falkoonen esimerkin ja sitoumuksen – Emmekä koskaan saa unohtaa niitä, jotka ovat menettäneet henkensä totuutta ja oikeutta etsiessään. Minuutin hiljaisuus. Thank you. Kiitoksia. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Tänään äänestys ei ole kovin pitkä. Ja toivottavasti hoidamme tämän nopeasti, koska tiedän, että monilla kollegoilla on tarve lähteä taloushuippukokoukseen Brysseliin. domnule Președinte, distinși colegi, alaltăieri în Albania, țară care are... Toissapäivänä Albaniassa, jolla on suhteet eh, Euroopan unioniin tapahtui suuri liikenneonnettomuuskatastrofi, jossa oli neljätoista kuollutta. Bussi eh, ajoi rotkoon, neljätoista kuoli ja kahdeksantoista matkustajaa on vielä kriittisessä tilassa. Haluaisin käyttää tilannetta hyväkseni, jotta voisimme osoittaa myötätuntomme ja solidaarisuutemme kuolleiden perheille ja samanaikaisesti osoittaa solidaarisuutta myös Albanian kansalle. Thank you, Mr. Bolsonaro, for raising that point. Kiitoksia, että otitte tämän esille. Tämä on kirjattu ja parlamentti on ilmaissut kantansa ja solidaarisuuttaan uhreja kohtaan ja uhrien omaisia kohtaan. Niin, sieltä vielä. Now, as we're giving our condolences, kun äh, esitämme suruvalittelumme, niin osoittakaamme solidaarisuutta kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat väärin vangittuina Euroopan pidästysmääräyksen äh, vuoksi. The next item is the vote on the report by Mr. Romeva. Seuraavaksi Romevei Ruedan mietintö Tonnikala Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Blokki ykkönen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten valiokunnan ehdotus näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten tarkistus neljä kalatalousvaliokunnasta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa tämän, jos haluatte. Tarkistamme tarkistuksen neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys näin korjattuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selkeällä enemmistöllä onnittelut Romeva Iruelalle. Niin esittely, olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin vain kiittää tuesta tälle mietinnölle ja omistaa tämän Paul Watsonille. Hän on nyt vaarassa joutua luovutetuksi Kostarikkaan ja tämä on hyvä hetki muistaa häntä. The next item is the vote on... Seuraavaksi Rikeen mietintö yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavat kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevat rakennevaatimukset. Blokki 1 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Rikeille. Seuraavaksi edustaja Garcian, Garcia Hiero Carabayon mietintö EUn ja Mosambikin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrityt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Lainsäädäntöpäätöslauselma esitys äänestykseen, nimenhuuto äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Onnittelut Garcia Ierolle. Seuraavaksi Podimaatan mietintö, yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä. Ensimmäinen tarkistus 40 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tämä on hylätty. Meillä on nyt 32 tarkistusta Ekon valiokunnasta. Äänestytän niistä blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan se. Tarkistus 15. Tarkistus alkaa. Tarkistus päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Siirrymme tarkistukseen 38 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 nimen huudolla äh, puolesta, äh, anteeksi, näistys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 37 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Se on hylä, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Anteeksi, 42 se raukeaa, pahoittelen. 43 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 41 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Nyt komission esitys tarkistettuna puolesta vastaan. Tämä on hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Paljon onnea, edustaja Podimaatta. We now come to the vote by... Ja nyt me siirrymme äänestämään Desarnesin mietinnöstä EU ja Kiina, kaupan epätasapaino. Haluaisin informoida parlamenttia, että täällä on virhe kaikilla kaikissa kieliversioissa tässä mietinnössä. Sana immaterial on korvattu sanalla intellectual. Joissain kielissä se tarkoittaa samaa, mutta tässä yhteydessä ei. Tarkistus yksi äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kohta yksi, kohta kohdalta äänestys. Erillinen äänestys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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 30 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Sitten kohta 37 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdanto-osan kappale K puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Johdanto-osan kappale K, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappale P kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, koko tämä esitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut äh, edustaja Desarnesille. Sitten äh, David Martinin mietintö Euroopan parlamentin tutkintaoikeus. Haluaisin kertoa teille, että tarkistukset 1 ja 3 on vedetty takaisin ja että tarkistus 31, sitä ei voida ottaa äänestettäväksi. Joten tarkistus 18 puolesta. Puhemies korjaa. Tarkistus 19 neljältä poliittiselta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Ai, tämä on nimenhuutoäänestys, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Jälleen nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 20. Niin. De kai se hyvä. Euh- Voisitteko nyt keskeyttää puoleksi minuutiksi? Meillä ei ole yhtään sama äänestyslista. Ihan pikku hetki, että pystymme tarkistamaan asian. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Voisiko joku auttaa De Kaiseria äänestysluettelon kanssa? Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. Ehkäpä sosiaalidemokraattinen ryhmä voi nyt seurata edustaja Martinia.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 Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Great. Now. No niin. Hyvä. Eli siis tarkistus 22. Tiedättekö te nyt, mistä te äänestätte? Tämä on siis nimenhuutoäänestys 22. Nimenhuutoäänestys alkaa tarkistus 22. Nimenhuutoäänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme tarkistukseen numero viisi. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistetaan, tarkistetaan, tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, se on hyvä, hylätty. Sitten tarkistus 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kohdan seitsemän jälkeen tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten äänestämme näin muutetusta. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Edustaja Maatsin You hyvä. Uh, Puhemies, jotta voimme vielä jatkaa keskusteluja neuvoston ja komission kanssa, ehdottaisin, että lykkäämme päät- äänestämistä. Me olemme saaneet aikaan hyvää edistystä eh, tähän mennessä ja mielestäni kolme toimielintä voisivat saada aikaan sovun tästä asiasta. Speaker four. Onko ketään, joka puhuu asian puolesta? Vastaan. Joten äänestämme ne, jotka puoltavat Martinin ehdotusta, vastustavat tyhjää, hyväksytty. Kiitos edustaja Martin, kiitos kaikille, hyvää ruokahalua.